Good morning to all of you. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa budjettivaliokunnan kokoukseen. Tänään on 12. joulukuuta. Aloitetaanpas esityslistan hyväksymisestä. Jos mitään huomiota ei ole, paitsi kollega Andreessen, olkapa hyvä. No, but I think... Tämä ei liity esityslistaan, mutta on ongelmallista, että komission jäsen ei nyt ole täällä ensimmäisessä valiokuntakokouksessa sen jälkeen, kun olemme saaneet uuden komission. Hänet kutsuttiin tänne ja ehkä tästä pitäisi puhua myöskin koordinaattorien kokouksessa tämän jälkeen, mutta nyt puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä ja olisi aika tärkeää, että komission jäsen olisi paikalla. Ja ehkä voisitte tästä sanoa jotain nyt tai sitten myöhemmin koordinaattorien kokouksessa, mutta haluaisin ottaa tämän esille nyt – koska silloin kun meillä on näin tärkeitä keskusteluita, kuten rahoituskehys, niin hänen pitäisi olla paikalla. Information on uh, when Mr. Han... Kunhan kollega Haan tulee valiokuntaan, niin palaan asiaan. Jos muita huomioita ei ole, niin siirtykäämme puheenjohtajan ilmoituksiin. Koordinaattoreiden päätökset 25. marraskuuta järjestetystä kokouksesta löytyy asiakirjoistanne ja täältä kokoussalista. Jos ei ole huomautettavaa, niin ne hyväksytään näin. Hyvä. Tietän, että sähköpostitse säh- sihteeristö on 6. päivä 12. ollut teihin yhteydessä ja neuvosto päätti, ettei hyväksy kantaa DEP 5 niin tästäpä syystä budjettivaliokunta ja parlamentti sitten eivät voi hyväksyä virallista kantaa tähän DAP-viiteen liittyen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettemme äänestä ää, tästä valiokunnassa, emmekään tämän vuoden puolella täysistunnossa. Koska neuvosto ei halunnut edetä, niin tarkoittaa sitä, että DAPin voimassaoloaika päättyy 2019 lopussa. Minulle puheenjohtajavaltio Suomi jo ilmoitti, että neuvoston aikeena on jatkaa neuvoston säädöksen hyväksymistä koskien toimenpiteitä unionin talousarvion hyväksymistä täytäntöönpanoa vuodelle 2020 ottaen huomioon Brexit. Tämä tarkoittaa teknisiä muutoksia rahastoon ja muihinkin liittyen on tehtävä teknisiä tarkistuksia. Ja nämä on tehtävä vuoden loppuun mennessä. Ja koska 30. lokakuuta tämä varasuunnitelma hyväksyttiin ja koska kyse on lähinnä teknisluonteisista muutoksista, niin sen kummempaa hyväksyntää tähän liittyen ei tarvita. Jos ette vastusta 25. marraskuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjaan, niin se voidaan täten täällä näin hyväksyä. Näin voimmekin siirtyä itse äänestyksiin. Ensinnäkin Euroopan yhteisön ja Kapverden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekeminen – Tästä keskustelimme Strasbourgissa 25. marraskuuta. Kollega Marques, haluatteko lisätä tähän vielä jotain? Uh, my colleague, good morning. My colleague, uh... Huomenta. Kollegani jo vastasi tähän, eli vastaus on ei. Mutta mietinnössä vain vahvistetaan se, että laadimme lausunnon talous- ja rahasioiden valiokunnalle ja tuemme tätä sopimusta. Se on hyvä Kapverdelle ja se on hyvä myöskin Euroopan unionille. Mr. Johnson. Just... Edustaja Johnson. Ja tylko formalnie, ponieważ zapomniałem karty do głosowania, żeby mój głos... Niin, ihan vain äh, unohdin äänestyskorttini, joten lisätkää minun ääneni. Kyse on hyväksyntämenettelystä, eli me äänestämme koko lausunnosta, eli siirrymme nimenhuuto äänestykseen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta, kaksi tyhjää. Minä laskin tähän jo kollega Saksen äänen. Kiitoksia. Näin pääsemme siirtopyyntö kysymyksiin, eli pääluokka kolme, kollega Fernandes. Anteeksi, muut pääluokat ovat nyt kyseessä. Kollega Fernandes. No. Öö. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on näitä siirtoja. Ensinnäkin 4219. Se koskee ostosopimuksia 9,84 miljoonaa. Nämä ovat ennakkomaksuja, jotka liittyvät kiinteistöihin ja näin on tarkoitus vähentää tulevien maksujen taakkaa. Eh, este aumento é possível com a poupança em várias linhas orçamentais. É ja tämä on mahdollista, koska eri budjettikohdista on tehty säästöjä. Ja sen EAS, tämä on siirto jolla pyritään lisäämään määrärahoja ICTlle, eli 2,447 miljoonaa. Ja sitten kryptografia ja luottamuksellinen tieto 388 000 euroa. Ja sitten lastenhoito kulut 65 000 euroa. Ja sitten kansalliset asiantuntijat 320 000 euroa ja sitten sosiaalipalvelut 14 900 euroa. Eli nämä liittyvät ulkosuhdehallinnon kuluihin. Ja sieltä tuli pyyntö IT-tarpeen ja se oli pienempi kuin mitä oli odotettu. Ja, ja jälleen kerran määrärahojen korotus on mahdollista, koska säästöjä on tehty monista budjettikohdista. Ja tätä nyt ei hyvä, lisäbudjettia hyväksytä, eli se vapauttaa lisävaroja tähän budjettiin. Ja sitten toinen siirto, se 19, Euroopan parlamentti. Tässä kyseessä on siirto, joka koskee Konrad Adenauer-rakennusta Luxemburgissa 30,9 miljoonaa. Ja tässä, kun ajatellaan nyt varainhoitoasetusta, niin tämä on ihan sataprosenttisen laillista ja näin saadaan budjettiin joustavuutta. Ja käyttämättömät määrärahat eivät ylitä 2-3 prosenttia kokonaisbudjetista, ja tämäkin korostaa, että budjetoinnissa ollaan oltu hyvin tarkkoja. Ja käyttämättömät määrärahat, jotka ovat mukana tässä siirrossa, ovat 1,5 prosenttia vuoden 2019 kokonaisbudjetista. Eli suosittelen, että puollamme näitä kolmea siirtoa, jotka juuri esittelin. Kiitos. What I propose to do is uh, to first... Ehdotan, että käydään nämä kaksi ensimmäistä siirtoa läpi ja sitten kolmas. Ja jos vastustusta ei löydy siirtoihin liittyen, IMF ja ja N2 osalta kollega Andresen. We will vote. Anteeksi, koska me tulemme äänestämään toisella tavoin, haluaisimme erillisen äänestyksen jokaisesta. Um, um, the assumption that we... Eli ensimmäiset kaksi ei voidakaan näin hyväksyä, jos ymmärsin oikein, eli meidän on äänestettävä jokaisesta erikseen. Onko huomautettavaa? Kun kaikista kolmesta pitää nyt äänestää, niin nyt voisimme kuunnella kommentteja, mikäli niitä löytyy. Kollega Armo. C'est vrai que nous nous focalisons sur le troisième. Me keskitymme eniten tähän kolmanteen, mutta voimme tietysti keskustella kustakin. Tämä 30 miljoonan siirto. Haluaisin nyt tietää, siis mistä lähtien tämä on tehty, koska ilmeisesti valiokunnassa on tehty päätös, jotta tämä mopping up sitten ohjattaisiin kiinteistöpolitiikkaan. Eli haluaisin tietää, milloin tämä päätös on tehty. Jos nyt voisimme, no kyllä meillä on varmaan mahdollisuus muuttaa tätä, mutta milloin se kannattaisi tehdä? Eli miten tätä päätöstä voitaisiin muuttaa? Haluaisin vähän ymmärtää sitä paremmin ja käsitellä sitä paremmin. Ja tämä nyt on ilmeisesti 5,55 prosenttia parlamentin budjetista, mutta kuinka paljon se on tähän hankkeeseen osoitetusta budjetista? Ja sitten tässä on ongelma. kun ajatellaan budjetin läpinäkyvyyttä, koska vuosikausia, ainakin viiden, seitsemän vuoden ajan, joka vuosi näihin kuluihin menee enemmän kuin mitä oli merkattu budjettiin alun perin. Eli on tärkeää, että pystymme muuttamaan tätä päätöstä. Eli ja tämä DAP 5, nämä 30 miljoonaa, nehän olisivat 45 miljoonaa, jos tämä DAP olisi mennyt läpi. Eli nämä 15 miljoonaa, jotka on sitten laitettu maksuihin, niin siellä oli 15 miljoonaa, jota tarvittiin siis maksamaan näistä brittimepeistä – Eli tätä sommaa on aloitettu. Eli miksi näin on tehty, koska rahoja oli käytettävissä ja se on ollut tiedossa jo kuukausia. Eli mielestäni meidän pitäisi nyt käsitellä alusta pitää näitä kysymyksiä, jotta kaikessa rauhassa voimme sitten käsitellä tätä mopping appia tässä loppuvuonna. Edustaja Holmeier. Ensinnäkin tästä rakennusaiheesta, miksi kontisiirto, eh, tämä on yksi asia, joka eh, on jo eh, talousarvon valvontavaliokunnan kanssa käsitelty, mutta tämä on järkevää. Meidän pitää tämä joulukuun tauti välttää, että käytetään kaikki rahat e, kaikenlaiseen pääasiat, että ne on käytetty, koska muuten valitetaan, että niitä ei ole käytetty. Mistä nämä määrärahat e, nämä tulevat? Esimerkiksi alueelta, jossa jäsenet e, yksin voivat päättää, menevätkö vielä ylimääräiselle matkalle vai eivät, koska heillä on siihen ylimääräinen budjetti. Monet MEPit eivät tällaisia matkoja tee, se, nämä määrärahat jäävät siis yli. Meidän täytyy kuitenkin maksaa korkoja näistä rahoista, niitä lainojen takia, jotka otamme. Siksi olemme jo kahdeksan vuotta sitten pyytäneet pääsihteeriä, että nämä määrärahat vuoden lopussa aina yhdistetään ja käytetään järkevästi niin, että meidän täytyy täytyy maksaa vähemmän korkoja rakennuspolitiikassa, koska maksamme etukäteen takaisin. Siksi tämän teen. Sen lisäksi olemme pyytäneet, että tietyt budjettikohdat lasketaan jotta tämä aukko, joka ennen oli 120 miljoonaa, nyt vain 40 miljoonaa. Taustalla on ollut se, että on halutettu vähentää tätä, mutta samalla on sanottu, että jos jotain jää yli, koska aina jotain jää yli, koska äh, tällaista nollabudjettia ei pysty suunnittelemaan, koska sataprosenttisesti ei pysty meppejä matkoja suunnittelemaan etukäteen, mutta ennen kuin nämä määrärahat käytetään johonkin, mitä ei välttämättä tarvita, niin sitten mieluummin lasketaan korkoja ja maksetaan rakennuksia takaisin. Tämä on se taustaajatus tässä. Okei, okay, thank you. Madame. Hyvä. Kiitoksia sitten edustaja Gardia Zaval. Sí, gracias. Esto... Kiitoksia Nämä kontisiirrot ovat aina hankalia, kuten Holmarkin totesi. Ja nämä aikaisemmin vuosien ovat olleet korkeammalla tasolla ja olemme aina kritisoineet sitä, ettei ennakoitavuutta ole riittävästi. Ja sitten meillä on ollut tämä, no en nyt muista mikä tämä termi nyt oli, mutta tietyissä budjettikohdissa on epäilyksiä, eli oliko nämä asiat tehty ihan tahallaan, eli sitten jäi rahoja näihin keräilysiirtoihin ja niillä saatettiin sitten tehdä jotain muuta. No 30 miljoonaa nyt ei ole mikään valtava summa ja tilanne on parantunut viime vuosina. Ja meidän täytyy kunnolla katsoa, mitkä osiot ovat jääneet toteutumatta, jotta voimme sitten mukauttaa näitä määrärahoja tulevina vuosina. Eli tämä nyt näistä keräilysiirroista yleisemmin. Meillä ei ole paljon vaihtoehtoja tässä vaiheessa, eli 30 miljoonaa. No, sillä voitaisiin toteuttaa monia hankkeita, mutta nyt 12. joulukuuta en nyt tiedä, pystyisimmekö nyt löytämään hankkeen, jota voitaisiin rahoittaa ja käyttää nämä 30 miljoonaa. No, yhtenä maatalouspolitiikka, sehän nyt on pohjaton kaivo, mutta sitten kun ajatellaan sitä, että on pyydetty nyt budjetin korotusta ja halutaan kattaa näitä Brexit-kustannuksia. Niin tämä on pikemminkin filosofinen kysymys kuin kirjanpitokysymys. Jos nämä MEPit jäävät tänne ja avustajat jäävät tänne ja pitää maksaa kaikki tähän liittyvät kulut, niin meidän pitäisi sitten mukauttaa budjettia. Mutta tämä nyt ei ole mikään poliittinen päätös. Tämä nyt on asia, joka tapahtuu ja siksi meidän täytyy mukauttaa talousarviota. Muuten saattaa käydä niin, että tulevaisuudessa, no ei nyt sanota, tulee jo toinen Brexit tai muuta, mutta jos tulee jokin syy muuttaa budjettia, niin sitten voidaan sanoa, että no kyllä teillä nyt on siellä liikkumavaraa, niin kuin te aikaisemminkin teitte. Eli sillä tapauksessa jäisimme ilman varoja tai ilman liikkumavaraa, jotta voisimme toimia paremmin muilla aloilla tai lyhentää esimerkiksi näitä kiinteistölainoja nopeammin. Eli Tämä nyt on ihan periaatekysymys. Ei tämä nyt liity näihin 15 miljoonaan pelkästään, vaan meidän täytyy miettiä mahdollisia tulevia keskusteluita ja tästä syystä pyydämme, että tätä budjettia mukautettaisiin, jotta pystymme vastaamaan näistä Brexit-kuluista. No sitten, jos vielä rahaa jää jäljelle, niin sitten voidaan keskustella siitä, mihin ne käytetään, mutta tässä vaiheessa meillä on aika vähän liikkumavaraa. Eli meidän pitäisi käyttää ne kiinteistöihin, jotka on jo olemassa, ja voisimme maksaa näitä velkoja takaisin vähän nopeammin. Kiitos. Kiitoksia. Ehdottaisin, että rahoituspääosasto kertoo meille, mikä on Konrad Adenauer rakennuksen tilanne. Kollega Kleti tai Bas, Here is, uh, äh, ei ole täällä, äh, hän ei voinut tulla paikalle, joten minä tulen antamaan muutamia selvityksiä. CAD-hanke käynnistettiin joitakin vuosia sitten. Se on nyt lähestymässä päätöstä. Se investointi nykypäivän hinnoissa löytyy tästä siirtopyyntötaulukosta noin 460-869 miljoonaa euroa. Rahoituskustannukset on rahoitukset on otettu käyttöön ja tämän takia parlamentti on voinut ottaa eri pankkien lainoja, jotka ovat kilpailleet tästä rakennushankkeesta vaikka tämä rakennushanke vaikuttaa vaikealta, niin se suunniteltiin sellaisena aikana, kun instituutioilla ei ollut oikeutta ottaa suoria lainoja pankeilta. Tämä helpotettiin vasta 2012 varainhoitoasetuksessa, mutta on kuitenkin mahdollista näistä lainoista valittaa. Se, mitä me olemme tehneet, teho, viime aikoina nämä, näitä keräilysiirtoja on aina käytetty myös muihin tarkoituksiin, rakennukseen ja tiedotustoimistoihin laajemmalti. Viime kerralla, kun tapasimme, meillä oli kaksi muuta siirtoa. Tässä keräilysiirtoharjoituksessa yksi koski tietotekniikkaa, yksi viestintäpääosastoa, joten Eh, tälle, eh, näille keräilysiirroille ei ole yhtä tarkoitusta. Palatakseni viime vuosien keräilysiirtoihin, ne ovat mahdollistaneet sen, että nyt ollaan 62 miljoonan lainarahoituksessa – joka on saavuttanut sellaisen tason, että rakennuksen kokonaiskustannukset on melkein rahoitettu. Meillä on vielä 74 miljoonaa, tämä 30 miljoonaa äh, laskee tämän 44 miljoonan yksi äh, rahoituksellista argumenteista on se, että olemme säästäneet koroista yli 4 miljoonaa euroa, jos meillä on vaihteleva korko, niin tuo korko olisi ollut alhaisempi, mutta kun jos on valinnut kiinteän koron, niin sitten se olisi voinut olla enemmän, mutta tämä neljä miljoonaa nyt on ainakin pysyvä summa. Toinen keräilysiirtojen etu on se, että näitä summia ei tarvitse maksaa suoraan budjetista suoraan tai lainan korvauksena ja tällä tavoin saa sitten rakennuksen omistajuuden aikaisemmin. Nyt me elämme epävarmoja aikoja, on Brexit ja on muudet monivuotiset rahoituspuitteet, joista neuvotellaan, jossa jossain pöydällä on otsakkeelle seitsemän tiettyjä lukuja. En tiedä hyväksytäänkö ne vai ei, mutta emmepä usko, että näitä summia kovasti tullaan tulevina vuosina korottamaan. Tällä tavoin äh, ennakoiden lainanmaksua voidaan saada ähm, tietyssä ajassa täysi omistajuus, oikeus näihin rakennuksiin ja siksi me olemme tällaisen siirtopyynnön tehneet hallinnosta, koska se on turvallista että kaikki ylijäämät EUn budjetista käytetään hyvään tarkoitukseen, maksetaan etukäteen lainaa takaisin sen sijaan, että ähm, annetaan oikeus käyttää tämä johonkin muihin asioihin. Epävarmoina aikana äh, on puhuttu tästä äh, viidennestä korjaavasta talousarviosta ja äh, se tosi seikka, että meillä tällä hetkellä on ylijäämä eikä vaje, niin kuin ennustettiin, on varsin uusi asia. Me emme kuulleet mistään parannuksista ennen vaali, kauden, vaalikauden loppua, koska sitten tiesimme, kuinka paljon ähm, meppejä on valittu. Tämä tarkoittaa, että että tulee uusia jäseniä ja tarvitsevat enemmän aikaa avustajiinsa palkkaamiseen. Jos katsotte tätä, kuinka suuri osuus parlamentaarisissa avustajissa on, niin tekee suuren eron sen, jos näitä avustajia ei rekrytoida niin nopeasti kuin mitä nykyiset MEPit rekrytoivat. Tämä voi helposti tuoda budjettiin 15 miljoonaa euroa palkkaennusteet. Lokakuuhun oli 1,3 prosenttia, Eurostat sanoi 2 prosenttia. Me voimme jopa palauttaa jotain tässä lisätalousarvioesitys viidessä, mutta monessa budjettikohdassa esimerkiksi henkilöstön summat lähenevät 700 miljoonaa euroa. Tämä voi nousta tai tämä voi laskea. Lisätalousarvioesitys 5. Lopulta me emme tarvinneet tätä silloin, kun sitä tarvit, pyysimme. Pyysimme sitä huhtikuussa heti, kun ensimmäinen Brexit-lykkäys, kun siitä päätettiin maaliskuusta toukokuuhun, meillä oli näitä siirtopyyntöjä. Tämä oli edeltävällä kaudella olemme tyhjentäneet melkein tämän äm, varannon, jonka pyysimme Brexitiä varten. Plus meillä on tämä ongelma äh, tiedotuksessa. Meidän oli äh, täysillä tuettava vaalikampanja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä ei oltu mitenkään arvioitu. Seuraava lykkäys vei äh, lokakuun loppuun, se toi 15 miljoonaa lisää. Huhtikuussa, kun ennustettiin vajetta, jos kaikki äh, budjettikohdat kulutetaan niin kuin e, e, ennakoimme. Arvoisa kollega, kiitokset näistä selvityksistä. Eiköhän me noin suurin piirtein olla kartalla. Yhteenvedonomaisesti voin sanoa, mikäli ymmärsin teidät oikein, niin niin mitä tähän Ramasaasin lähestymistapaan tulee, niin tarvitsette vielä 40 miljoonaa lisää, niinkö? Kyllä vain. ja tämä johtuu siis siitä, että vuonna 2012 sovittiin kiinteästä korosta lainaa otettaessa. Silloin se oli ihan ymmärrettävää ja se osoittaa, ette kuuleet, kuuluneet Draakin sisäpiiriin, koska muuten olisitte käyttäneet äh, tällaista vaihtuvaa korkoista lainaa. No, vitsit sikseen. Tämä oli ymmärrettävää. Vuonna 2014 ja 2012 sovittiin siis kiinteästä korosta lainaa otettaessa. Eiköhän tämä riitä tältä erää. Hyvä. Ja sitten, kuten kollega Andreessen pyysi, niin äänestämme erikseen kaikista kolmesta. Ensinnäkin INF 4 kautta 2019 Umionin tuomioistuin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 21 puolesta, kaksi tyhjää. Sitten N2 kautta 200, 2019 ulkosuhdehallinto äänestys alkaa. Onko Äänet annettu, äänestys päättyy. 19 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Ja sitten lopuksi C19, anteeksi hetkinen, C19 kautta 2019 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 12 puolesta, kolme vastaan, kahdeksan tyhjää. Eli kaikki kolme on hyväksytty. Kiitoksia. With respect to building policy. Sitten kiinteistöpolitiikkaan. Stefan Zweig, rakennusvierailukeskus. Kollega Aje saa puheenvuoron, koska edustaja Keller ei päässyt paikalle. Edustaja Aje, olkaa hyvä. Kiitoksia. Keller ei tosiaan päässyt paikalle, eli minä sitten sijaistan häntä tänään. Eli ensinnäkin tämä vierailijakeskus. Parlamentti on ehdottanut tätä ja kyse on uudesta vierailijatilasta Zweig-rakennuksessa, joka on Esplanadilla. Haluamme luoda uusia kokoussaleja niiden lisäksi, joita on Spark-rakennuksessa, jotta voisimme ottaa vastaan enemmän vierailijoita ja näin voisimme ottaa vastaan vierailijoita myöskin Spark-rakennuksen remontin aikana. Tämä hanke maksaa runsaat 10 miljoonaa ja se liittyy budjettikohtaan 207 2019-2021. Ja työt aloitetaan ensi vuoden alulla, alussa ja tarkoitus on avata tämä keskus vuoden 2021 alussa. Ja me puolamme tätä. Once. Onko varjoesittelijöiden puolelta mitään huomautettavaa? Jos ei, niin siirtykäämme nimenhuuto äänestykseen. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta kolme vastaan hyväksytty. Seuraava kohtakin liittyy kiinteistöpolitiikkaan Berlemon-rakennus ja sitten siihen liittyvät vuokrat. Kiitoksia. Eli puhun taas Kellerin nimissä, mitä tulee Belmont-hankkeeseen. Ulkosuhdehallinto haluaa tehdä 15 vuoden vuokrasopimuksen rakennuksessa on 13 000 neliömetriä Eurooppa korttelissa Belmont rakennuksessa ja näin halutaan lisätä tiloja henkilöstön toimistoille vuodesta 2021 alkaen. Näin korvataan kaksi vuokrattua rakennusta Merod ja Beljarsan ja ne vuokrattiin vuosina 2017 ja 2018. Tiettyjä kunnostustöitä pitää tehdä, jotta ne soveltuvat uuteen käyttöön ja rakennus voisi olla valmiina lokakuussa 2020. Uuden vuokrasopimuksen kanssa voidaan saada 7500 neliömetriä lisää tilaa ja kustannukset ovat noin 4,4 miljoonaa euroa. Ja sitten energia, luku, energiakulut tähän lisäksi. Ja Hanke rahoitetaan budjettikohdasta 200. Ja meidän täytyy kuitenkin vahvistaa tätä budjettikohtaa muista kohdista siirtojen kautta. Ja meidän täytyy löytää nämä määrittelemään uudelleen prioriteetteja ja mukauttamalla tämänhetkisiä menosuunnitelmia. Mutta meillä on varauksia, mitä tulee tähän Belia 100 rakennukseen – Sehän vuokrattiin vuosi sitten ja se on vuokrattu vuoteen 2023 asti, ellei joku muu toimielin ota tätä vuokrasopimusta itselleen. Alueiden komitea on monta kertaa todennut, että se haluaisi ottaa tämän itselleen, mutta meillä ei ole siitä mitään kirjallista taetta. Eli me, olemme, me puolamme tätä, mutta meidän pitäisi kuitenkin saada takeita tämän Belia 100 rakennuksen osalta. Ja ehkä te sieltä voisitte vielä kertoa meille vähän lisätietoja tästä asiasta. Mr. Larsen, yes please. Edustaja Larsen, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. And... Uh, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Mitä tähän kysymykseen tulee, Beliar 100 ja takeet, kuka voisi tämän ottaa vastaan, niin alun alkaenkin me emme voineet taata tätä alueiden komitealle Toivottavasti tällainen vaihtoehto on tarjolla Berlemondin osalta ja sitten voimme taata tämän myöskin AKlle. Ja eilen olin AKhon yhteydessä tarjotaakseni muodollisesti tällaisen vakuuden takauksen. Vastausta en ole vielä saanut. Se tietenkin vie oman aikansa, mutta voin tietenkin pyrkiä varmistamaan, että jotain olisi mustavalkoisella ja AK on ollut tietenkin pyytävänä osapuolena alun alkaenkin. En tiedä Akon tarpeista sen enempää, mutta he ovat tätä pyytäneet ja jos tämä menee läpi, niin eiköhän tämä onnistu. Thank you. Any of the... Kiitos. Muut varjoesittelijät, edustaja Holmaier, olkaapas hyvä. As um, external... No, ulkosuhdehallinnon kohdalla minulla on vähän kysyttävää, koska tämä Äh, neliömetrimäärä on kaksinkertainen suhteessa siihen, mitä nyt on. Jos äh, kaksinkertaistaan neliömetriä, niin sitten henkilöstöäkin pitäisi lisätä. Kun katson äh, suunnitteluja vuoteen 2020, niin ei lisäys perustelen tätä mm, neliömetrin määrää, siksi kysyn. Ja myös mielenkiinnolla huomaan, että yhä enemmän on jäsenvaltiosta lähetettyjä asiantuntijoita, mutta ulkosuhdehallinnon henkilöstö, joka rahoitetaan yhteisestä budjetista, niin se ei nouse. Me tässä rahoitamme ikään kuin hallitusten välisiä rakenteita ja ra- rakennuksiakin rahoitamme tälle, mutta meillä ei henkilökohtaisesti ole siihen paljonkaan vaikutusvaltaa. Sitten olisi mielenkiintoista äh, tietää, jos saisimme äh, kokonaiskuvan ulkosuhdehallinnon henkilöstösuunnittelusta pitkällä aikavälillä. Jos nämä luvut äh, ovat totta, mitkä minulla on, niin minua kiinnostaisi, ähm, miten tämä kehittyy, koska rakennuksia vaihdetaan nykyään noin kolmen vuoden välein, mikä ei ainakaan kustannuksia vähennä, vaan tekee asiasta vain epäselvempää. Ja kun jotkut rakennukset vasta 2023 äh, päättyvät jotkut sopimukset ja sitten vuokraamme jo 2021 uuden rakennuksen, niin tämähän sitten vain äh, puoliksi tulee käytettyä, joten haluaisin tietää, äh, kun on kyse Euroopan Euroopan edustustoista, niin Euroopan parlamentti yrittää mielellään sinne mahtua yhteyspisteineen, mutta ulkosuudenhallinto vastustaa. Jos ulkosuudenhallinto sitten haluaa isoja rakennuksia, niin tämä ei ole kuitenkaan ystävällistä. Tähän teidän ei nyt tarvitse vastata, mutta vastatkaa tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Toiseen palaan myöhemmin, koska mielestäni tämä on hukattua rahaa, jos joku jokaisen toimielinen täytyy jokaisessa valtiossa vuokrata oma tilansa, koska me emme keskenämme pyöse yhteisymmärrykseen. Hienot päätelmät. Kollega Larsen. Paljon kiitoksia. Kollega Holmeier, hän tuntee tilanteen oikein hyvin, varsinkin meidän kiinteistöpolitiikkaan liittyen. Ja mitä tulee henkilöstömäärän kasvuun? Me emme yritä vaihtamisen ilosta toimimaan näin. Me olemme keskittäneet tai hajottaneet toimintaansa neljälle eri alueelle ja jokunen aika sitten sovittiin 169 henkilön lisäpalkkauksesta 112 päämajaan me voimme tietenkin laskea määräaikaisilla sopimuksilla ja muilla talon tulevat, oli kyse mistä tahansa, niin ratkaisumallista, niin me tarvitsemme tietenkin jokaiselle tilat. Ja mitä tulee sotilashenkilöstöön, siellä puolella kasvuluvut ovat suurimmat. Nämä ovat jatkossakin lähetettyjä työntekijöitä, mutta kuitenkin meidän käytettävissämme. Meidän työntekijöitämme, mutta heidän statuksensa on vaan eri, mutta se liittyy eri asiaan. Mutta 122 uutta henkilöä tulee taloon ensi vuonna, ja Stratcom on ehkä suurin yksikkö. Kiitokset parlamentille osoittamastanne tuesta. Kasvu on ollut melko lailla. Ja sitten MPCC, eli sielläkin kasvu on ollut melko lailla, eli tämä ulkomaisten edustustojen pyörittävä yksikkö. Siellä kasvuluvut ovat olleet siis suurimmat ja tarvitaan lisätilaa henkilöille. Tämä ei tarkoita sitä, että tilat olisivat puoliksi tyhjillään, vaan ne ovat kyllä täpösen täynnä. On tietenkin valitettavaa, että tämä lähestymistapa on näin lyhytnäköistä, ja jos tältä pohjalta jatketaan, niin parin vuoden päästä olen täällä taas vieraananne ja vaadin lisää me yritämme Berlemo ratkaisumallin kautta saada asiat kuntoon toimivaksi. Se olisi järkevää ja hinta on kohdillaan ja kaikki on melko lailla valmiina, sillä parlamenttien käytti tiloja vielä viime kesän asti ja hinta on suhteessa muihin kilpailukykyisempi, joten kyllä tämä on aika mielenkiintoinen ehdotus ainakin keskipitkällä aikavälillä voimme keskittyä toimimaan kolmessa rakennuksessa. Nykyisessä rakennuksessa ja sitten tämä uusi, joka on tarkoitettu erittäin korkean turvaluotikituksen toimille. Ja sitten vielä yksi, jossa keskitytään juuri perus turvatason vaalimiseen eikä uusien kehittämiseen. Ja sitten viimeinen asia. Meillä on muistaakseni 140 edustustoa ja kaksi kolmasosaa on muiden toimielinten käytössä, joten ei pidä paikkaansa, etteikö tässä olisi sovittu muidenkin kanssa yhteisistä toiminnasta. Voi toki olla, että joskus tilat ovat vain täpösen täynnä ja tilaa vaan ei löydy ja jos joskus tämän taustalla on myöskin poliittisia syitä, tiedän sen. Täällä on puhuttu Lontoon tiloista ja niin poispäin, mutta siihen en puhu täällä. Mutta me kyllä mielellämme otamme vastaan myöskin henkilöstöä muista toimielimistä ja jäsenvaltioista. 7 prosenttia pinta-alasta on muiden kuin ulkosuhdehallinnon edustajien käytössä. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten edustaja Hulmaja. Minä vastaan vain, että nämä 7 prosenttia ovat pääosin muita edustustoja, eli siis suurimmaksi osaksi muita e- edustustoja. Minä e, e, puhuin nimenomaan Euroopan parlamentista ja ulkosuhdehallinnosta en halua tätä nyt laajentaa, ei olla tässä niin sydämellisiä meitä kohtaan kuin muita edustustoja kohtaan. Kun uusia rakennuksia suunnitelmaan ja parlamentti pyytää, niin olisi järkevää, jos ulkosuhdehallinto voisi parlamentin yhtä lailla ottaa mukaan. Sitten voidaan maksaa meidän osuutemme niin kuin muidenkin edustusten suhteen. Muiden edustusten suhteen ulkosuudenhallinto on hyvin suurpiirteinen Euroopan parlamenttia kohtaan, ei niinkään. No, sitten nämä äh, lähetetyt äh, kansalliset asiantuntijat suosittaisin meille, että katsomme niitä vielä erittäin tarkkaan, koska jäsenvaltiot rakentavat hallitusten välisiä rakenteita, joihin me emme pysty puuttumaan suoraan, mutta äh, henkilöstöpaikat ja rakennukset ne neuvosto yrittää ottaa parlamentin henkilökunnasta tai komission henkilökunnasta. Tätä se suunnittelee myös seuraavissa rahoituspuitteissa. Tätä minä en kuitenkaan Euroopan unionina näe, että jäsenvaltiot lähettävät tänne kansallisia asiantuntijoita, joiden suhteen meillä ei ole mitään toimivaltuuksia, jotka tekevät yhteistyötä, jos haluavat. Jos jäsenvaltio ei halua, niin eivät sitten tee yhteistyötä. He tulevat ja menevät, me rahoitamme mutta sitten ulkosuhdehallinnon ja komission toimielimellinen rakenne, henkilöstörakenne lähinnä heikentyy, samoin parlamentin. Tässä kaikki muuten voin tukea. Thank you. Kiitos. Muita varjoesittelijöitä paikalla, jotka haluavat käyttää puheenvuoroa. Jos ei, niin siirtykäämme äänestykseen. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta kolme vastaan, viisi tyhjää. Hyväksytty. Ja tähän päättyy äänestysrupeama. No niin, sitten seuraava esityslistan kohta. Taas kyseessä kiinteistöpolitiikka. Nyt kyse on unionin Pekingin edustuston tiloista Kiinassa. Kollega Ayer, olkaa hyvä. Kiitoksia, eli edustan jälleen kelleriä, joka ei tänä aamuna päässyt paikalle. Eli EUn edustusto Pekingissä – Eli kyse on siitä, että jatketaan vuokrasopimusta. Yleensä sitä ei tuotaisi nyt tänne käsiteltäväksi, mutta tässä on nyt se erikoispiirre, että vuokrasopimus siihen nostettaisiin vuokraa 20 prosentilla ja siksi meidän täytyy nyt käsitellä tätä. Rakenteella on uusi rakennus, johon val- koko edustusta pääsisi. Ja tämä korotus, jota on pyydetty, se liittyy siihen, että diplomaattialueen vuokrat ovat nousseet. Eli kaksi kysymystä. Voisiko kertoa, kuinka paljon vuokra on sitten tämän korotuksen jälkeen? Ja toinen kysymys. Tämä on nyt neljän vuoden vuokrasopimus. Se on vahvistettu tässä. Ja sitten tämä rakennussuunnitelma, johon koko edustusta mahtuisi, niin se kestää vähintään neljä vuotta. Eli miksei sitten suoraan oteta viiden vuoden vuokrasopimusta, jotta se olisi voimassa siihen asti, kunnes uusi rakennus valmistuu. Kiitos. Paljon kiitoksia. Varjoesittelijät tai muut, edustaja Hulmaja. Herr Koskapa olen kerran tänään äh, taistelutuulilla, olen taistelutuulella, niin sanon ulkosuhdehallinnolle eh, ja rakennuksilla kyllä, mutta tulevaisuudessa tulen eh, jokaisen rakennuksen hylkäämään, jos parlamentin kanssa ei tehdä toivottua yhteistyötä. Madame Guardia Zabal. Guardia Zabal, olkaa hyvä. Una Kiitoksia. Minullakin on yksi kysymys. Kun tämä allekirjoittaa otettiin tämä vuokrasopimus annoin aikoinaan? Siis milloin se muuten tapahtui? Nythän me tiedämme, että meidän pitää odottaa neljä vuotta vähintään ennen kuin saamme uuden rakennuksen käyttöömme. No tietysti vuokrat ovat nousseet alueella, eli omistaja nostaa vuokraa ja vaikka tätä olisi nostettu 60 prosenttia, niin meillä olisi melkein pakko se hyväksyä, koska meillä ei ole muita vaihtoehtoja. Aikoinaan ei tiedetty, että tarvittaisiin lisäaikaa tässä rakennuksessa, jotta pystyttäisiin rakentamaan uusi rakennus ja nyt meidän täytyy sitten miettiä tätä muuttoisia. Thank you, Mr. And- Kiitos edustaja Andreisen. Supporting it, but, um... Mekin tuemme tätä, mutta jokunen kysymys, kuten Aidakin kysyi. Samat kysymykset mielessä, mutta sitten yksi asia, joka liittyy kiinteistöön, mutta ei tähän varsinaiseen esillä olevaan kysymykseen liittyen. Kyse on tästä tietotekniikkaturvakysymyksestä Kiinan kaltaisissa maissa. Joten olisiko tietoa tarjolla nyt tai myöhemmässä vaiheessa – mustaa valkoisella. Mielestäni tämä on tärkeä aihe ja kyllä kiinnostaisi saada enemmän dataa tähän liittyen. Edustaja Kuus, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin palata vielä siihen, mitä Rova Holmajer sanoi. Nämä olivat oikeita kysymyksiä myöskin tämän Pernemon rakennuksen suhteen ja Brysselin rakennuksen suhteen. Tämä sama kysymys koskee Pekingiä. Mikä siellä on tilanne? Onko siellä yhteisesti käytettyjä rakennuksia muiden elinten, eurooppalaisten toimielinten tai myöskin kansallisten instituutioiden kanssa, jotka liittyvät Eurooppaan. Eikö tässä voitaisi luoda synergioita, kun tässä on kyse uudelleen rakennettavasta rakennuksesta? Miten tämä on suunniteltu ja miten tämä liittyy siihen kysymykseen, jonka edustaja Holmajer esitti? Edustaja Larsen, olkaa hyvä. Much and thank you for... Kiitoksia. Ja kiitoksia näistä tuen sanoista. Ja jos nyt unohdan jotain, niin se johtuu muististani eikä siitä, että yrittäisin piilotella mitään. Ensinnäkin vuokrasopimuksen uudistaminen. Olemme saaneet kuulla, että Kiinan laissa on neljän vuoden raja vuokrasopimuksille. Eli tämä johtuu siitä. En usko, että, siis tämä nyt on minun oma arvioni, en usko, että uusi rakennus on valmis neljän vuoden kuluttua. Eli ehkä meidän täytyy uudistaa vuokrasopimus vielä kerran. Sillä nyt ei voi mitään, tämä on aika tyypillistä, eli on aikarajoja näissä vuokrasopimuksissa. Ja sitten kysyttiin aikaisemmasta sopimuksesta vuodelta 2016. Eli tämä on neljän vuoden kausi. Ja sitten kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannus 1,4 miljoonaa. 1,2 miljoonaa vuodessa. Et tärkeää, kun puhutaan tästä, niin tämähän on se siis tämä uudist- sopimuksen uudistaminen. Ja me olemme veranneet näitä korotuksia markkinahintoihin. Ja tämän korotuksenkin kerran olemme vie edelleen tämän B-kategorian keskiarvon alapuolella. Eli maksamme 35 euroa per neliö per kuukausi ja markkinahinta olisi 36 euroa tai jopa 40 euroa per neliömetri. Eli tämä on mielestämme hyvä merkki. Tämä on ihan kohtuullinen hinta, vaikka se nyt nouseekin. Sitten IT-turvallisuus. Se on äärimmäisen tärkeä ja se on yksi haasteista, joita meillä on. Tämä on valtava rakennusprojekti, joka nyt käynnistetään. Olemme olleet yhteydessä muihin, jotka ovat rakentaneet hiljattain Kiinassa. Ja tämä on hankalaa. Siellä on rajoituksia sen suhteen, kuinka paljon ulkomaista henkilöstöä saa tuoda maahan tekemään tätä työtä. Eli tiettyjä osia rakennuksesta pitää rajoittaa, eli haluamme, että meillä on sataprosenttinen prosenttinen kontrolli rakennuksen töiden aikana, mutta on vaikea kuitenkaan hallinnoida koko hanketta, koska sitten täytyisi lisätä pari nollaa tähän rakennushankkeeseen, koska silloin pitäisi tuoda vielä lisää henkilöstöä, mutta Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja tähän täytyy vielä palata. Ja mielelläni tulen keskustelemaan tästä lisää, mutta nyt on vielä hiukan liian varhaista kertoa, miten tässä toimitaan, mutta palaamme tähän asiaan. Ja sitten nämä synergiat ja yhteisvuokraaminen. No, toistan nyt tässä vähän itseäni, On erittäin tärkeää, että vuokrataan yhdessä näitä tiloja. Meillä on kokonainen yksikkö, joka hoitaa pelkästään näitä asioita. Meillä on noin 150 rakennusta, jotka ovat yhteisvuokrattuja. Vain yksi kolmannes niistä on jäsenvaltioiden kanssa ja kaksi kolmasosaa on toisten toimijoiden kanssa. Euroopan parlamentti on erittäin tervetullut. Me veloitamme hiukan, mutta emme siitä mitään tienaa, mutta sillä sitten katetaan näitä kuluja ja olemme valmis niin tekemään. Ja sitten kun puhutaan Beijingistä, niin siellä on kolme tällaista yhteisvuokrarakennusta kaikki EUn toimielimille, investointipankki, ulkosuhdehallinto ja EU-IPO. Nämä kolme ovat jo paikan päällä. No emme tietenkään voi tehdä päätöksiä heidän puolestaan, mutta todennäköisesti he jäävät kanssamme uuteen rakennukseen – Eli se voidaan ottaa huomioon, kun suunnitellaan näitä asioita. Meillä on nyt hiukan liikkumavaraa ja tiedätte kyllä, miksi tätä liikkumavaraa ei ole, koska meillä on budjettirajoja. Siitähän olisi hyötyä näissä tilanteissa, mutta ymmärrän kyllä, miksi näin ei voi tehdä, mutta yhteisvuokraaminen ja synergia, se on erittäin tärkeää kaikissa ulkomaanedustustoissa, myöskin Kiinassa. Madame Holmeier. Kiitokset ja sitten edustaja Holmaja. Te olette todellinen diplomaatti, te hienosti vältätte äh, parlamentin. Puhutte meille Euroopan investointipankista ja kaikesta muusta, mutta ette laisinkaan parlamentissa. Mielelläni lähetän teille listan parlamentista, jossa on kyse yhteisvuokrauksesta. Ja odotan, että ulkosuhdehallin ei anna meille mitään lisäkustannuksia, vaan koske kostelee meitä samoin kuin muita edustustoja, jotka eivät myöskään mitään lisäkustannuksia joudu maksamaan. Mielelläni lähetän teille sen listan, jossa te olette hylänneet pyyntömme eh, ja jossa me ehkä haluaisimme tehdä yhteistyötä kanssanne, mutta te ette ole niin kovin innoissanne. Ja eh, vuokrien suhteen mm, eh, oli hyvä vaikka 45,4 prosenttia maksamme vuotta siinä 2002-2020, äh, kun markkinahinnat ovat nousseet melkein 92,5 prosenttia, niin se tarkoittaa, että vaikka vuokra on noussut, niin kuitenkin parempi tilanne kuin muualla markkinoilla. Tämä on 500 000 halvempi kuin halvin vuokra äh, äh, mahdollisuus, joka meille siellä tarjottiin. Hyvä. Muita huomioita Lopullinen päätös tähän asiakirjaan liittyen tehdään seuraavassa kokouksessa. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten viimeiseen asiaan. Keskustelu jatkotoimista parlamentin päätöslauselmille ja neuvostossa saavutetusta edistyksestä monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omia varoja koskevassa asiassa. On varmaankin ihan sanomattakin selvää, että 5. joulukuuta esitetty Suomen puheenjohtajuuskauden ehdotus ei todellakaan riitä ympäristö, turvallisuus, nuoriso ja muiden asioiden rahoittamiseksi. Ursula von der Leyen antoi meille eilen jonkun verran lisää infoa. Tätäkin on vaikea panna täytäntöön. Tämä 0,7 prosentin taso ei onnistu, jos haluamme toimia oikeasti siten, kuten kansalaiset sitä meitä odottavat. Tämä on vasta ensimmäinen vaihe vaikeissa neuvotteluissa neuvo, neuvostossa ja parlamentissa. Parlamentin vihreää valoa tarvitaan ja myöskin alakohtaisiin kysymyksiin liittyen ja oikeusvaltioperiaatekysymyksiin liittyen me olemme yhtä lailla mukana päätöksenteossa kuin neuvostossakin. Eli kyllä tässä vielä on hihat käärittävä. Kollega Marquez, haluatteko lausua jotain? Je parle en portugais. Uh, obrigada, presidente. Euh, e- Kiitoksia, puheenjohtaja. On hyvä, että voimme käsitellä tätä asiaa tänään – parlamentin päätöslauselman jälkeen. Sehän hyväksyttiin selvällä enemmistöllä. Ja tavoitteena on tukea jo hyväksyä mietintöä edellisessä parlamentissa viime vuoden marraskuussa. Tässä päätöslauselmassa tuettiin siis tätä edellisen kauden mietintöä ja samanaikaisesti korostettiin erityisesti ilmastokysymyksiä. Tästä syystä tämä vihreän kehityksen ohjelma on tärkeä aloite, joka pitää laskea tähän mukaan. Mutta tässä on kuitenkin pieni kysymysmerkki, eli miten tämä sopimus rahoitetaan. Eli millaista rahoitusta komissio ehdottaa? Ehdottaako se uusia varoja vai ei? Se olisi parlamentille paras vaihtoehto. Ja komission pitää sitten katsoa, millä tavalla eri politiikan aloilla voidaan olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta. Parlamentti on vaatinut, että 25 prosenttia prosenttia näistä varoista pitää varata ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja viimeksi, kun puhuimme tästä asiasta valiokunnassa, täytyy muistaa, että esittelijät, minä ja Olbricht ja muut esittelijät, kuten Fernandes, äijä, Rasmus. Me kaikki olemme aina tehneet yhteistyötä, kun parlamentissa olemme määritelleet keskusteluita, joita käydään eri valiokuntien esittelijöiden kanssa. Olemme saaneet erityistä tukea parlamentin puhemieheltä kun olemme sisäisesti koordinoineet näitä toimia ja myöskin kun asiasta on puhuttu parlamentin ulkopuolella, esimerkiksi silloin kun puhemies edustaa parlamenttia neuvostossa. Ja tänään hän alkaa neuvoston kokous ja puhemies Sassoli muistuttaa siellä jälleen kerran parlamentin kannoista liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen. Työryhmä on tavannut parlamentin puhemiehen ja esittelijät eri valiokunnista ovat kokoustaneet. Ja nyt yritämme sitten määritellä sisäisiä kantoja, jotta voimme käydä vuoropuhelua eri valiokunnissa. Se on tärkeää, koska Euroopan parlamentilla on kaksinainen tehtävä. Yhtäältä sen täytyy hyväksyä rahoituskehys ja toisaalta me olemme yhteispäättäjiä kaikkien hankkeiden ja budjettikohtien osalta. Seuraavassa puheenjohtajakokouksessa käsitellään jälleen tätä aihetta – Ja tavoitteena on katsoa, millaista strategiaa kussakin valiokunnassa noudatetaan, kun neuvotellaan neuvoston kanssa. Meillä pitää olla selkeä kanta, koska muussa tapauksessa saatamme saada aikaan sopimuksen kaikista kolmikantaneuvotteluissa, mutta sitten mitään ei kuitenkaan hyväksytä. Eli meidän täytyy koordinoida toimia, jotta ensi viikolla puheenjohtajakokous antaa selkeitä viestejä siitä, miten edetään. Merci, monsieur le président. Ja sitten edustaja Aje. Kiitoksia, mitä tulee omiin varoihin. Fernandes näistä jo puhui. No tämä itse prosessi, jota juuri kuvattiin, jos nyt pitää analysoida tätä Suomen ehdotusta, No, Suomi on kyllä ponnistellut suhteessa alkuperäiseen ehdotukseen, mutta tässä ollaan vielä aika kauan toisissaan. Ja tämä on hiukan huolestuttavaa, koska Suomi on kyseenalaistanut esimerkiksi nämä ALV tulot. Suomi on ehdottanut tätä, tämän poistamista, eli tämä on aika huolestuttavaa. Ja sitten siinä vain mietitään uusia omia varoja, eli tätä muovi, muoviveroa. Eri kokouksissa Suomen kanssa muistutimme, että Euroopan parlamentille oli erittäin tärkeää, että etenemme omien varojen suhteen – Sehän liittyy sitten siihen, millä tavalla äänestämme rahoituskehyksestä. No ei oikeastaan mitään muuta sitten tästä menettelystä. Mehän teemme tiivistä yhteistyötä. Me nyt odottelemme, että neuvosto etenee asiassa. Kiitos. Sorry, other comment. Kiitos. Onko muita huomioita? Kollega Muresa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietenkin minäkin osaltani haluaisin tukea esittelijöitä ja linjaa, jonka kollegamme lyhyesti kuvasivat. On erittäin tärkeää, että pidämme kiinni parlamentin kannasta ja että jatkuvasti selitämme neuvostolle, että parlamentin kanta kuvastaa niitä poliittisia sitoumuksia, joihin pääministerit ja neuvoston jäsenet ovat itse tehneet. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että neuvoston ei pitäisi odottaa, että he tekevät sopimuksen myöhäisessä varhaisessa vaiheessa prosessia ja parlamentti vain ratifioi sen, minkä he päättävät. Ja menneisyydessä neuvoston on lykännyt päätöstä, koska pääministerit itse tietävät, että he voivat sopia ainoastaan äh, paineenalaisena viime hetkellä. Tämä ähm, on menneisyydessä toiminut, koska parlamentti sanoi kyllä, mutta nyt tilanne on toinen. Kolmas asia. Äh, meidän linjamme tuoreet prioriteetit tarvitsevat tuoreita määrärahoja. Se äh, näkyy selvästi siinä, mitä tapahtui viimeisissä monivuotisissa rahoituspuitteissa. Niistä päätettiin 2013 ja siitä lähtien meidän on täytynyt laatia monta uutta hanketta, Junckerin suunnitelma, Afrikka-rahasto, Madat-rahasto syyrialaisille pakolaisille, äh, Esir Afrikalle. Äh, otsakkeessa kolme meillä oli nolla marginaalit vuosiin, mekä pystyneet mihinkään kriisiin reagoimaan. Ja tästä syystä meidän vaatimuksemme, joustavuus ja kaikki parlamentin vaatimukset ovat niin tärkeitä ja edelliset rahoituspuitteet todistavat sen. Sitten meidän on komissiolle osoitettava, että edeltävä komission ehdotus vuodelta 2018 toukokuulta oli liian alhainen. Se oli liian kaukainen parlamentin pyynnöstä, se oli liian lähellä joidenkin jäsenvaltioiden vaatimusta neuvostossa ja ö, yht yhteinen maaperä ei voi olla edeltävän komission budjettiluonnoksen ja tuon yhden prosentin välillä, jota neuvosto vaatii. Se ei ole kunnollinen budjetti. Ja viimeinen kommentti niin on myöskin erittäin tärkeä. Tämä on ainoa lähde, jolla voidaan kattaa tuo kuilu sen välillä, mitä neuvosto on valmis maksamaan ja sen välillä, mitä tarvitaan. Siksi äh, tuen äh, Rova että omat varat on ainoa ratkaisu. Ja viimeinen kommentti, niin hyvä puheenjohtaja. Ymmärrän, että joissakin nettomaksajamaissa julkinen mielipide on sitä mieltä, että hallituksen pitää varmistaa, että määrärahat budjetissa käytetään hyvin ja kyseenalaistetaan EU-budjetin kokoa ja sen tehokkuutta. E, hallitusten noissa maissa on se otettava huomioon, ymmärrän tämän, mutta me olemme kehittäneet monia välineitä viime vuosina varmistaaksemme, että EU-määrärahat käytetään hyvin. Ensinnäkin ensi vuonna käynnistämme eurooppalaisen julkisen syyttäjän toimiston. Sitten on yhteys EU-määrärahojen ja oikeusvaltioperiaatteen kuntien välillä. Kaikki toimenpiteet, joilla vähennetään byrokratiaa ja lisätään määrärahojen käytön tehokkuutta. Meidän pitäisi toistaa tämä neuvostolle ja sanoa, e, että ne maat, jotka haluavat yhden prosentin rajaa, sanokaa niille, että EU-määrärahat käytetään tulevaisuudessa paremmin, koska olemme kuulleet teidän vaatimuksiamme ja olemme luoneet välineet määrärahojen paremmalle käytölle. Ja sitten tämä siirtymärahasto ja komission äh, uudet vihreät aloitteet. Tämä on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Äh, se on oikeudenmukainen vaan, jos summat eivät tule omasta taskustamme ja summat ovat riittäviä. Meidän on oltava yhtenäisiä ja varmistettava, että mitä ikinä ilmastosta ehdotetaankin, ei vaikuta muihin politiikan aloihin ja unionin prioriteetteihin. Kiitoksia. Gracias, presidente. Después de... Kiitoksia. Esittelyiden ja Murisanin jälkeen minulla on aika vähän mitään lisättävää, mutta pari selvennystä. Tietysti tämä ehdotus ei ole hyvä, ei näiden lukujen suhteen eikä myöskään sisällön suhteen. Sieltä puuttuu tämä välitarkastelu ja sieltä puuttuu määritelmä näistä prioriteettipolitiikoista, esimerkiksi tämä siirtymärahasto, ja sitten 25 prosenttia ainoastaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lapsitakuuta ei ole mainittu. Parlamentti on tehnyt sitoumuksia, kun kävimme vaalikampanjaa, mutta myöskin neuvosto omissa päätöksissään. Ja myös silloin, kun siellä nimettiin komission jäsenehdokkaita, koska hallituksethan tekevät näitä komission jäsenehdotuksia ja parlamentti sitten vahvisti sen, mutta komission jäsenet olivat sellaisia, olivat niitä, jotka lupasivat parlamentille sen, että vietäisiin eteenpäin useita aloitteita. Eli tämä ei ollenkaan vastaa sit niitä sitoumuksia, joita toimielimet ja me henkilökohtaisesti olemme tehneet. Emme nyt elä samassa maailmassa tietenkään kuin silloin, kun neuvoteltiin tämänhetkisestä rahoituskehyksestä. Tämänhetkiset prioriteetit eivät ole samoja kuin vuonna 2012, kun puhuttiin tästä rahoituskehyksestä. Eli nyt, tai, tai nyt meillä on samat prioriteetit kuin 2012, mutta myös niiden lisäksi paljon uusia. Eli missään tapauksessa emme pysty samoilla rahoilla rahoittamaan kaikkea sitä, mitä nyt täytyy tehdä. Ainoa ratkaisu kaikkeen tähän, ainoa tapa hoitaa tämä ovat omat varat. Haluaisin olla hiukan optimistinen, koska ainakin tässä Suomen asiakirjassa on jätetty ovi auki omille varoille. Ja muutama vuosi sitten se olisi ollut mahdollista ajatella. Eli tässä nyt on hiukan toivon aihetta. Ja meidän täytyy sitten luvuilla osoittaa, ja meillähän on paljon seminaareja tulossa tulevina kuukausina, eli meidän täytyy selittää, että ainoa tapa edetä ilman, että pyydetään lisää rahaa jäsenvaltiolta, on se, että meillä on omia varoja. Ja sitten viimeinen huolenaihe tässä Suomen ehdotuksessa. Tässä on yksityis, en puhu edes näistä yleisistä asioista, vaan näitä yksityiskohtia on niin valtavasti liittyen yhteispäätösmenettelyyn. Eli tämä uudistusten tukiohjelma, tästähän komissio teki alkuperäisen ehdotuksen ja Parlamentin ei tarvitse tästä laatia mietintöä. Suomen ehdotus on täysin päinvastainen kuin mitä haluaisimme. Meidän ei tarvitse tehdä mitään, koska kaikesta on jo päätetty. On päätetty summista, on päätetty näistä jakokriteereistä, on päätetty siitä, miten päätökset tehdään. Eli tässä on sitten kaikesta jo päätetty ja olen käynyt tämän läpi hyvän tarkkaan, mutta maatalouspolitiikka, siitä puhutaan hyvin yksityiskohtaisesti, kohesiopolitiikasta hyvin yksityiskohtaisesti, ja tämä ei sovi yhteen, kun ajatellaan toimielinten välisiä suhteita. Ja meillä on sitten ongelmia näissä neuvotteluissa sen suhteen, miten otetaan huomioon nämä neuvoston kannat ja toisaalta sitten neuvottelut, joita joudumme käymään kaikista näistä asioista, jotka liittyvät yhteispäätösmenettelyn piiriin. Thank you, Mr. Andres. Kiitokset ja sitten edustaja Andresen. Um... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kun puhutaan rahoituskehyksistä ja neuvotteluista, niin pitäisi aina pitää mielessä Euroopan tulevaisuus ja pohtia, että mihin suuntaan haluamme Euroopan suhteen mennä. Mutta nyt viilataan pilkun paikasta ja rikkaammat maat, kuten Saksa, eivät tässä auta laisinkaan päinvastoin, harovat koko ajan vastaan ja se on harmillista, sillä tilanteen pitäisi olla aivan toisenlainen. Viime kuukausien aikana on päästy kyllä eteenpäin, mutta pienin pienin askelin rahoituskehyksistä ei pitäisi keskustella yhtenä asiana, vaan meidän pitää huomioida esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelma, niin kuin eilisessä keskustelussa ja tänään varmaan päätetään, että vuoteen 2050 mennessä EU olisi ilmastoneutraali, mutta rahoitus sitten ontuu. Miten se yhtälö voisi toimia? Se on ongelma. Eli tässä on vielä käytävä ihan yleisempi keskustelu asiasta. Nyky summat eivät riitä missään nimessä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Enemmän investointeja tarvitaan, jos ilmastoneutraaliustavoitteet haluan saavuttaa. Tämä pätee neuvostoon ja komission eilisiin ehdotuksiinkin jotka eilen siis saatiin pöydälle. Ja jos katsoo näitä lukuja ja ilmastoosioita, niin ei tässä mitään uutta dataa ole pöydällä. Ja me tarvitsemme uusia lukuja sillä vihreän kehityksen ohjelma pitää saada näihin kehyksiin nivottua. Jos kompromissi on saatu aikaiseksi, niin jossain myöhemmässä vaiheessa sitten erillinen rahoitussuunnitelma vihreän kehityksen ohjelmaan laadittaisiin. Ei se niin voi mennä. Meidän täytyy keskustella tästä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa, sillä tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että tarvitsisimme vuosittain 1,2 miljardia julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, jotta prosessi saadaan rahoitettua. Ja jos katsotaan rahoituskehyksiä, niin siellä ollaan kyllä tästä luvusta hyvinkin kaukana. Eli jälkijunassa ollaan, ja mitä pidempään neuvostossa jäsenvaltiot taistelevat ja vääntävät kättä, niin sitä hankalammaksi tilanne menee. Tämä haittaa ilmaston, ilmastoa, maanviljelijöiden tilannetta, yliopistoja ja muita jotka odottavat rahojaan, joten tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että neuvosto ryhdistäytyy. Konfliktit ovat pysyneet viikkotolkulla samoina, joten me odotamme, että prosessi vauhdittuu ja että tämänpäiväinen ilmastoneutraalius – tavoite saada myöskin saavutettua. Mutta tyytyväisyydellä voin panna merkille, että parlamentissa neuvotteluvaltuuskunnassa ollaan samaa mieltä asiasta, eli että me olemme valmiita tekemään hyviä kompromisseja, että tulevien kuukausien aikana me yritämme tehdä myöskin PR-työtä ja käymme jäsenvaltioissa kertomassa asiasta ja keskustelemassa asioista. Tämä on tärkeä seikka, sillä minä uskon, että näin voimme vaikuttaa myöskin kansalaisten asenteeseen varsinkin niissä maissa, joissa ollaan kriittisemmin suhtautumassa tähän hankkeeseen. Joten kiitokset kollegoille tähän asti tekemästämme työstä, mutta kyllä tässä vielä työtä riittää. Mutta pikkuhiljaa pitäisi neuvostosta saada kanta pöydälle musta valkoisella, jotta varsinaiset neuvottelut voitaisiin aloittaa. Kiitoksia. Kiitokset sitten edustaja Papadimulis. Kiitoksia puheenjohtaja, puhun kreikkaa. Pistäkääpä kuulokkeet päähän. Σημειώνω ως ιδιαίτερα θετικό ότι όλες οι πολιτικές... Erityisen myönteistä on se, että kaikki ryhmät kategorisesti hylkäävät Suomen puheenjohtajavaltion ehdotuksen. Ja me teemme sen, koska olemme Mm, ymmärtäneet, että jotta voimme rahoittaa tavoitteet ja sen politiikan, jota parlamentti on määritellyt, jota komissikin on vaatinut. Nämä komission ehdotukset perustuvat myös hallitusten ehdotuksiin. Nämä ovat siis ehdotuksia, joita parlamenttina olemme tehneet vuosi sitten jo. Niin eihän tämä käy. 1,3 prosenttia Euroopan BKTstä. Minun mielestäni olisi erittäin tärkeää, että parlamentin puhemies muutaman tunnin kuluttua neuvostossa tuon julkilausuman tekee, kategorisesti hylkää Suomen ehdotuksen ja vaatii kunnianhimoisempaa budjettia. Tämä on tärkeää. Tärkeää on se, että kaikki ryhmät riippumatta erimielisyyksistämme puolustamme tätä tota parlamentin näkemystä ja sanomme, että 1,3 prosenttia ei ole hyväksyttävä. Se ei riitä sen rahoittamiseen, mitä kansalaisetkin EUlta vaativat. Suomen puheenjohtajavaltion ehdotus on mielestäni provokaatio ihan jo maalaisjärjen kannalta ja parlamentin kannalta, koska meidän yhteislainsäätäjänä on pidettävä roolistamme kiinni. Ei meitä saa nöyryyttää vain siksi, että on kiire, että on aikataulupaineita ja siksi meidän pitäisi nopeasti tehdä myönnytyksiä. Suomen ehdotus laskee parlamentin ehdotusta 13 prosentilla aluekehityksessä, 27 prosentilla sosiaalisessa kohesiossa, 25 prosentilla ilmasto-ohjelmassa, 30 prosentilla horisontissa ja 48 prosentissa Erasmuksessa, 35 prosentilla verkkojen Eurooppa-välineessä. Ja vielä eräs asia, jos tätä Suomen eh, ehdotusta eh, vertaa edeltäviin monivuotisiin rahoituspuitteisiin, jotka nyt ovat päätteessä, niin näkee, että rajat ja maahanmuutto, niin siinä nostetaan 132 prosentilla ja 650 prosentilla puolustusta. Miten tämä voidaan perustella kansalaisille? Ei tämä onnistu ja on todella harmillista, että komission jäsen Haan ei ole tänään äh, valiokunnassa. Hän olisi pitänyt olla täällä osoittaakseen, että hän on valmis äh, kommunikoimaan ja tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa. Monet kollegat ovat täällä jo sanoneet, että meidän täytyy ö, nyt painostaa. On erittäin tärkeää, että näitä määrärahoja nostetaan ja ainoa tapa, jolla voidaan varmistaa se, että ö, että ei riidellä nettomaksajien ja nettosaajien välillä on se, että omia varoja nostetaan. Parlamentin on nyt painostettava, komission on nostettava ehdotukset pöydälle ja on puhuttava vähän kunnianhimoisemmista tavoitteista. Kiitoksia ja edustaja Kamo. Merci, merci monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on nyt miellyttävä keskustelu täällä. On hienoa nyt, että voimme täällä keskustella. Komission jäsen Haan nyt ei ole paikalla ja se on hiukan turhauttavaa. Lähestymistapa tässä kysymyksessä, kun ajatellaan monivuotista rahoituskehystä, on se, että meidän täytyy miettiä uusia poliittisia prioriteetteja. Kuulin komission puheenjohtaja, puheenjohtaja eilen ja siellä puhuttiin vihreän kehityksen ohjelmasta. Se on ottanut mallia tietystä hetkistä historiasta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 30-luvulla oli New Deal. Silloinhan oli ollut paha rahoituskriisi, ja mitä Roosevelt teki presidenttinä, hän korotti veroja huomattavasti. Hän otti velkantumisen haltuun hän teki valtavia investointeja ja tavoitteena oli saada aikaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Eli jos haluamme tällaisen vihreän sopimuksen, niin se ei onnistu, jos toimimme samalla tavalla kuin ennen EUn budjetin suhteen. Eli tärkeintä on nyt, että muutetaan lähestymistapaa budjettiin. Tiedämme, että se on hankalaa jäsenvaltioiden kanssa ja suoraan sanottuna – 1,16, 1,2, 1,3. No se nyt ei kuitenkaan riitä kaikkiin tarpeisiimme. Meidän pitää muuttaa tätä omilla varoilla. Ja olen huolissani nyt, kun saimme Suomelta tämän ehdotuksen. No tässä nyt on ovi jätetty auki, koska sitä nyt ei ole täysin suljettu. Mutta tässä on mielestäni menty taaksepäin. Tässä on kyseenalaistettu ALV-tulo, joka oli yksi oma varo. Se ei ollut täydellinen, mutta se oli kuitenkin olemassa. Ja sitten muut omat varat, nämä uudet. No ainoa, joka on mainittu tässä, on ollut tämä muovivero, mutta tässä ei ole mitään näistä muista omista varoista. Eikä tässä puhuta enää tästä keroseeniverosta, ja se on harmi, koska se olisi ollut helppo kerätä ja se olisi sosiaalisesti erittäin oikeudenmukainen. Eurooppalaiset tankkaavat ja heitä verotetaan, mutta sitten kun he lentävät, niin sitten ei veroteta. Ja miksi? Eli meidän täytyy tässä nyt käsitellä tätä kysymystä. Me haluamme enemmän riippumattomuutta budjettiimme, jotta itse pystymme esimerkiksi keräämään veroja, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, ja näin saisimme enemmän omia varoja. No sitten on toinen asia, josta haluaisin vielä täällä puhua. Haluaisin tietää, kuinka pitkälti me kaikki olemme samalla kannalla loppuun asti, koska parlamentin kanta oli hyvin voimakas ja yhtenäinen, mutta haluaisin vähän tietoa siitä, kuinka pitkälle voimme kulkea yhdessä, jotta voitamme tämän kädenväännön neuvoston kanssa esimerkiksi se, että ei sisäistetä näitä aikatauluja ja jossa vaiheessa voidaan sitten estää budjetti, jos emme saa läpi tiettyjä asioita, jotka meille ovat tärkeitä. Me voimme täällä olla kovin vaativia, mutta sitten kun neuvottelemme aikataulusta, niin sitten annammekin periksi, niin ei siinä ole mitään järkeä. Se tekee meistä heikompia sitten seuraavia neuvotteluita ajatellen. Jos me emme nyt saa neuvoston vakuuttuneeksi, niin meidän täytyy sitten vähän miettiä ja kuunnella ehkä kansalaisten kantoja. En usko, että kansalaiset ovat sitä vastaan, mitä me ehdotamme, verrattuna siihen, mitä jäsenvaltiot ehdottavat. Eli meidän pitäisi käydä tätä keskustelua täällä ja miettiä, kuinka pitkälle olemme valmiita menemään tällä lainsäädäntökaudella. Kiitokset. Sitten edustaja Ich werde auf Deutsch äh, sprechen. Minä puhun saksaa ja puhun ihan lyhyesti, lupaan sen. Puheenjohtaja minulle sellaisen merkin antoi. Kyllähän minä voin ymmärtää kollegoiden turhautumisen, koska Mehän olemme tästä asiasta nyt keskustelleet jo vaikka kuinka monta kertaa täällä valiokunnassa, myöskin neuvottelutiimissä ja parlamentin yhteysryhmässä. Meidän kantamme on selvä nyt, on vihdoin aika, että jäsenvaltiot liikkuvat. Vielä yhtä asiaa haluaisin korostaa, koska kollega Mureshan siitä myös puhui. Mielestäni se on nimittäin tärkeä. Erityisesti niissä maissa, jotka tuovat paljon Euroopan unionin budjettiin. Nousee esiin kysymys, miten määrärahoja käytetään järkevästi. Herra Mureshan puhui jo oikeusvaltiomekanismista, ei ole kuitenkaan vielä sataprosenttisesti varmaa, että se saadaan. Ja ö, suomalaisten neuvottelupaketissa on vielä tämä käänteinen ö, määräenemmistö, jolla ö, neuvosto voisi tätä vastustaa, jos komissiosta ehdottaa, koska tämä meille parlamentissa on erittäin tärkeää, myöskin erittäin tärkeää, jotta monet kansalaiset voisivat hyväksyä paremmin sen, että määrärahoja Euroopan budjettiin laitetaan, niin parlamentin pitäisi vaatia sitä kovasti, että tämä oikeusvaltiomekanismi saadaan tänne ankkuroitua Muuten mielestäni teemme erittäin hyvää yhteistyötä ja meidän täytyy jatkossakin viedä ulospäin näitä parlamentin voimakkaita kantoja. Kiitos, John John. Please. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kolme asiaa. Ensinnäkin meidän ei pidä käyttää kieltä, jossa parlamentti tai jäsenvaltiot olisivat konfliktissa keskenään. Jäsenvaltioissa on erilaiset lähtökohdat, kun ajatellaan EUn tavoitteita. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Puolassa ei voida valittaa, mutta meidän pitää viestiä Euroopan kansalaisille, että meillä on erilaiset lähtökohdat. Esimerkiksi kun ajatellaan tätä vihreän kehityksen ohjelmaa. Ja toiseksi, kun otetaan huomioon tämä lähes hysteerinen lähestymistapa tähän vihreän kehityksen sopimukseen, eli meillä on tavoitteita, mutta ei rahoja päästä tavoitteisiin, esimerkiksi rahojen saaminen verkkojen Eurooppa-välineestä. Se olisi meille hyväksi. Ja Eurooppa ei ole niin kuin muu maailma, eikä muu maailma ole niin kuin Eurooppa. Jos katsotaan, mitä komissio tekee, mitä parlamentti tekee, niin meidän täytyy miettiä kilpailukykyämme suhteessa muuhun maailmaan. Ja tämän pohja sitten sille, mitä äänestäjät meistä ajattelevat tulevaisuudessa. Eli pystymmekö olemaan kilpailukykyisiä? Ja tämä saattaa olla ongelma, erityisesti jos ajatellaan nyt energia-alaa suhteessa muihin politiikan aloihin, jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja, Kiinaa tai muuta asiaa. Eli tätä pitää miettiä uudelleen. Ja sitten vielä tämä Suomen ehdotus. Se ei vie meitä lähemmäksi kompromissia. Ja haluaisin että pystyisimme puhumaan ystävällisesti toisistamme ja näistä uusista haasteista tämän Suomen ehdotuksen pohjalta. Puola on valmis neuvottelemaan. Me ymmärrämme nämä tavoitteet, mutta tarvitsemme vähän lisää tietoa, kun neuvottelemme rahoituskehyksestä. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Schwarz komissiosta. Ja ehkä voisitte keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin, miten komissio arvioi sitä, mitä Suomi on ehdottanut, ja toiseksi, mikä on komission jäsenen kanta tänään myöhemmin käytävissä neuvotteluissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät esittelijät, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että komission jäsen Haan pyytää anteeksi, ettei hän voi olla täällä tänään. Hänellä on ö, kaksi tapahtumaa samaan aikaan, mutta hän on valmis tekemään läheistä yhteistyötä valiokunnan kanssa, niin kuin hän on jo viimeisen kymmenen vuoden ajan tehnyt Euroopan parlamentin kanssa. Mielelläni vastaan niihin kysymyksiin, jotka puheenjohtaja nosti esiin. Kuten kaikki tiedätte, Suomen puheenjohtajavaltio on ehdottanut neuvottelupakettia ja Komissio, kuten parlamentti, näkee asian varsin kriittisenä. Äh, Silti haluaisin tehdä eron joidenkin niiden elementtien välillä, joita me pidämme ehkä rakentavina äh, tässä ehdotuksessa, ja sitten sellaisten elementtien välillä, joita näemme negatiivisena tai erittäin kielteisinä. Myönteistä on se, että tämä ilmastovaltavirtaistaminen vähintään 25 prosentin sellainen on mukana tässä paketissa. Se on erittäin hyvä askel eteenpäin. Toinen ähm, asia on tämä oikeusvaltiomekanismi. Meillä on nyt ehdotuksessa teksti, joka on hyvin lähellä äh, komission ehdotuksesta. Siinä viitataan oikeusvaltion äh, hyvin lähellä komission ehdotusta. On totta, että tämä käänteinen määräenemmistö on tässä vielä mukana, mutta te kaikki varmasti ymmärrätte, että tämä on hyvin hankala asia, joka on selvästi siellä, jotta neuvottelut saadaan päätökseen. Sitten on myönteisiä asioita liittyen kohesiopolitiikkaan, kohesiotrendien yhdistäminen, täytäntöönpano, modaliteetit on erittäin tärkeää, että ETF budjetisoidaan eikä ole mitään ylimääräistä naapuruusvälinettä – Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Parlamentti arvostaa sitä ja sitten arvostamme tietenkin että tässä on tämä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi ja rahasto, joka jo mainittiin. Tästä tehdään lakiehdotus 14. tammikuuta. Sitten kielteiset asiat. Ensinnäkin tämä 0,07 prosenttia kokonaistaso. Me pidämme sitä selvästi riittämättömänä, mutta vielä haitallisempaa on se, että tämä hoidetaan niin, että oikeastaan leikataan kaikkia vahvistettuja prioriteetteja. Ajatelkaapa Frontexia tai Euroopan puolustusrahastoa. Monet kilpailukykyohjelmat, niitä leikataan. Ulkosuhdeohjelmia leikataan. Tästä saadaan 47 miljardia euroa näistä leikkauksista. Ja me olemme sitä mieltä, että nämä leikkaukset, eh, voi mennä yksityiskohtiin myöhemmin, jos haluatte, ovat todella ongelmallisia. Ja tämä on asia, jota eh, komission puheenjohtaja tulee käsittelemään eh, Euroopan neuvostossa tänään. Toinen asia on hallinnollisten kulujen leikkaus. Kuuntelin mielenkiinnolla tätä aikaisempaa keskustelua rakennuspolitiikasta. Hallinnosta leikataan 2 miljardia euroa. Tämä voisi johtaa hyvin voimakkaisiin henkilöstöleikkauksiin kaikissa toimielimissä, mukaan lukien Euroopan parlamentissa, jos tämä on lopputulos. Me emme voi hyväksyä sitä. Me taistelemme sitä vastaan ja toivottavasti parlamentti tukee meitä tässä asiassa. Sitten uudet omat varat. Olen kovasti samaa mieltä sen kanssa, mitä edustaja Gardia Sabal sanoi. Se, mitä tässä ehdotuksessa on, ei ole riittävää, mutta siellä on kuitenkin jotain ehdotuksia. On tämä muoviehdotus. Meillä on myös budjettikohta mahdollisille muille omille varoille, PM-kohta mahdollisille muille omille varoille. Ja me tietenkin toivotamme tervetulleeksi teidän painostuksenne, toivottavasti jatkatte sitä. Eräs asia, josta olemme erittäin kriittisiä, on tämä joustavuus ja ehkäpä sitä ei olekaan koristettu tarpeeksi se, mitä tässä neuvotteluehdotuksessa on, niin siinä leikataan joustavuutta voimakkaasti. Ja jos muistatte, millainen ongelma meillä oli 2014, äh, meillä tulemaan paljon alhaisemmat kapasiteetit hoitaa tällaisia kysymyksiä. Tämä on vähän piilossa oleva ongelma, koska kaikki puhuvat kokonaistasosta, mutta minä todella toivoisin, että parlamentti kovasti painottaisi tätä asiaa, kuten komissiokin tekee, koska joustavuuden taso mahdollistaa sen, että unioni voi reagoida kriiseihin, kuten olemme nykyisissä monivuotisissa rahoituspuitteissa tehneet, ja olisi tärkeää ylläpitää edes nykyisten puitteiden joustavuuden taso, ja se mitä tässä neuvotteluehdotuksessa on, niin se on alle tämän tason. Tämän halusin sanoa, ja tätä pidämme erittäin kriittisenä. Näihin asioihin on puututtava seuraavassa neuvotteluehdotuksessa ja kuten tiedätte, seuraava vaihe on se, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ottaa tämän hoitaakseen. Me rohkaisemme siihen, että saadaan nyt sopimus monivuotisista rahoituspuitteista. Me olemme erittäin myöhässä suhteessa viime kertaan ja jo viime kerralla olimme myöhässä suhteessa siihen, milloin ohjelmat piti käynnistää. Ja me olemme myös sitä mieltä, ja tätä ei olekaan ehkä huomioitu, että vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja Kroatian puheenjohtajavaltion välillä on vahvistuttava. Tiedän, että Kroatian puheenjohtajavaltio haluaa sen tehdä, mutta tämä on hyväksyntämenettely. Neuvoston on tiedettävä parlamentin kannasta. Pitää olla säännöllisempää vuoropuhelua, joten tähän me rohkaisemme. Ja tässä minun arvioni, komission arvio tästä neuvottelupaketista – ja pääviesti, jonka myös komission puheenjohtaja aikoo tänään välittää Euroopan neuvostossa. Paljon kiitoksia. Sitten kollega Marques. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikista aiheista, jotka otitte esille. On tärkeää käydä tätä keskustelua ja olemme havainneet kohtia, jos onko jotain tulkkausongelmia. Niin, ja halusin kiittää myöskin komissiota. Nämä ovat meille tärkeitä asioita, joista parlamentti on jo puhunut, ja meidän täytyy tosiaan kiinnittää niihin huomiota. Sitten tämä Negobox. Täytyy nyt muistuttaa, että kaikki yleisten asioiden neuvostossa saavat tietoa parlamentin kannasta. Eli parlamentti on lähettänyt puheenjohtajavaltiolle Suomelle ja Ministeri Tuppurainen jakoi sitten yleisten asioiden neuvottelussa kaikille ministereille parlamentin kannat. Eli kaikki ministerit nyt tuntevat parlamentin kannat kuussakin aiheessa. Ja mielestäni tämä on tärkeää, kun ajatellaan, miten päästään nyt eteenpäin tästä tilanteesta, kun ajatellaan rahoituskehystä. Sitten kansalaisten tilanne ja EU-rahoitus. Komissio on jakanut lukuja esimerkiksi siitä, millaisia etuja on saatu aikaan sisämarkkinoilla, mutta myöskin täytyy muistuttaa asiasta, jota joka tapahtui kuulemisessa. Eli meillä on nyt kahden tason nettomaksajia ja kahden tason nettosaajia. Näin ei saisi olla, koska nettimaksajat ovat myöskin avun vastaanottajia. Monet poliittiset johtajat puhuvat näistä kansalaisilleen jäsenvaltioissa – mutta meillä pitää olla viestintästrategia, jotta kansalaiset ymmärtäisivät, millaisia etuja ja millaista lisäarvoa he saavat EUn toiminnasta ja Euroopan unionin talousarviosta. Sitten omat varat. On vaikea edetä, jos meillä ei ole selkeää tietoa omista varoista. Kun ajatellaan budjetin rahoitusta tällä hetkellä, suurin osahan tulee näistä veroista ja tämä keskustelu aina vain toistuu, emmekä saa riittävää budjettia, jotta pystyisimme rahoittamaan EUn painopistealueita. Ja sitten seuraavalla puheenjohtajakaudella Kroatian on oltu jo yhteydessä meillä on kahdenvälisiä kokouksia Kroatian kanssa ja mahdollisesti myöskin Saksan puheenjohtajuuskaudella. Eli meillä pitää olla kunnollinen strategia seuraaville puheenjohtajakausille ja niin- sitten niiden jälkeen tulee Portugali. No sitten on vielä yksi tärkeä kysymys, jonka haluan nyt ottaa esille, varsinkin siinä jälkeen, mitä Rasmus sanoi. Kaikki EUn poliittiset aloitteet pitää rahoittaa talousarviosta. Eli näin on enemmän läpinäkyvyyttä ja Euroopan parlamentti pystyy toimimaan omassa roolissaan. Tässä tilanteessa emme voi hyväksyä sitä, että rahoitettaisiin poliittisia aloitteita tai konkreettista politiikkaa rahoituskehyksen ja budjetin ulkopuolelta. Ja tähän parlamentin täytyy kiinnittää erityishuomiota. Kiitos. This... Paljon kiitoksia. Näin päättyy keskustelu tästä aiheesta ja samalla myöskin tämän valiokunnan kokous. Mutta sen verran vielä muistuttaisin, että 13. tammikuuta Strasbourgissa kokoustamme seuraavan kerran yhdessä Ekon valiokunnan kanssa. Edustaja Hoyer investointipankista on paikalla ja sitten täällä Brysselissä 22. 23. Tammikuuta siis. Ja epävirallinen tieto on se, että komission jäsen Haan tulee olemaan silloin läsnä. Kiitoksia.